tuotteista vastuussa olevat yritykset. Me olemme jo monta kertaa tämän asian joutuneet tänä vuonna ottamaan esille täällä. Kiitos. Kiitoksia. Ennen kuin jatkamme keskustelua, haluaisin toivottaa tervetulleeksi ulkoasianvaliokunnan vierasryhmän Meksikosta, jota johtaa senaattorijäsen Gabriela Cuevas. Ja tämä vierailuryhmä käy eri toimielimissä Euroopan unionissa. Tänään he käyvät keskustelua valiokunnan jäsenten kanssa täällä. Haluaisin toivottaa heidät tervetulleeksi myös minun nimissäni eli tämän Meksikon parlamentin edustajat, joka on siis tärkeä Euroopan unionin kumppani ja myöskin tärkeä taloudellinen toimija maailmanlaajuisella kentällä. Tervetuloa! Hyvä. Jatkamme sitten työtämme. Edustaja Keller, minuutti 30. Jälleen kerran me käsittelemme Bangladesin työolosuhteita. Kuolleita tehtaissa, jotka ovat tehneet myöskin työtä eurooppalaisille yrityksille. Onnettomuudet, joita Bangladesissa tapahtuu, tapahtuu myöskin muualla. Tämä osoittaa sen, että kansainvälisessä ei-kestävässä tuotantotavassa menee jotain pieleen. Tämä ei ole mitään uutta. Tähän mennessä on puhuttu paljon, mutta tehty vähän. Totta kai Bangladesin hallitusta vaaditaan tekemään toimia työntekijöiden olosuhteiden parantamiseksi. Vähemmäispalkan korottaminen ei riitä, se pitää myöskin maksaa ja AY-liikkeen pitää pystyä toimimaan ja pitää sallia myöskin pääsy tuomioistuimiin. Ja vielä tärkeämpää on se, mitä voimme tehdä täällä. Eurooppalaisten yritysten pitää vihdoinkin toimia ja ottaa vastuu kantaakseen. Se yleissopimus, jonka 31 yritystä ja kansalaisjärjestöt ovat tehneet, on tärkeä askel, mutta on ikävää, että muutamat yritykset puuttuvat tältä listalta. Eli sopimus pitää myös panna täytäntöön. Ja pitää antaa korvaus mm, kärsineille ja kuolleille perheille ja pitää huolehtia heidän hoidostaan. Meidän pitää taata se, että kansainvälistä työstandardeista pidetään kiinni. Jotkut yritykset, jotka ovat Fairway äh, säätiössä mukana, äh, antavat muiden tarkastaa työnsä. Tämä on siis mahdollista. Myöskin EU pitäisi pakottaa yritykset siihen, että toimitusketjut voidaan avata. Voidaan vaikka vuosikertomuksissa tehdä tämä. Komission pitää kauppasomuksen neuvotteluissa vaatia myös yrityksistä sosiaalista vastuuta ja ihmisoikeuslausekkeiden noudattamista sitovasti eikä laiteta ne tänne ei-sitoviin määräyksiin, jossa puhutaan e- kestävästä kehityksestä. Ja komissio ja parlamentti voivat tietenkin tarkkailla näitä sopimuksia, jos ei muuten saada sitten tätä voimakkaampaa eurooppaista kauppapolitiikkaa aikaiseksi. Kiitoksia. Sitten edustaja Jörik, minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Se, joka järkyttynyt näiden uhrien lukumäärästä. Ei voi olla tosissaan. Tässä on kyse henkilöistä, jotka ovat menettäneet elämänsä ei niinkään onnettomuudessa, vaan suurten tekstiilifirmojen, kansainvälisten tekstiilifirmojen sodan vuoksi, jotka ovat käyttäneet hyväkseen bangladesilaisia lähes orjamaisissa oloissa työtä tekeviä ihmisiä. Pelkkä tuomitseminen ei riitä. Euroopan unionin kauppapolitiikka tässä on vaakalaudalla. Sen täytyy vaihtaa, muuttaa asenteita niin, että ei enää pidetä kulttiasemassa suuria monikansallisia yrityksiä, vaan ihmiselämää kunnioitetaan. Me tarvitsemme uudenlaista yhteistyötä, jossa otetaan huomioon parempi turvallisuus, yhteiskunnallinen edistys, paremmat palkat ja se, että bangladesilaiset voivat järjestäytyä ammattiliittoihin ja puolustaa itseään. Grazie, onore. Kiitoksia, edustaja Köstinger. Kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Tietoa näistä kauheista tapahtumista Bangladesissa ovat toki hälyttäviä. Yli 1100 ihmisen kuolema ei ole pelkästään ole tragedia perheille, vaan koko Bangladesille. Minkä takia näin moni ihmisen piti kuolla? No koska rakennusmääräyksestä ei pidetty kiinni. Ei pidetty kiinni olemassa olevasta määräyksestä, niitä ei pannut täytäntöön kunnolla. Tämä traaginen tapahtuma johtanut sieltä 40 kansainvälistä tekstiyritystä on yhdessä kansalaisjärjestöjen ja AY-liikkeen kanssa työstäneet sitä, että turvallisuusstandardeja ja tuotantostandardeja parannetaan. Tämä on tärkeä askel Euroopan unionille ja yrityksille, koska me luo pelkästään siellä työpaikkoja ja luo taloista kehitystä siellä, vaan meidän pitää olla myöskin eurooppalaisten arvojen viestin viejä ihmisoikeuksien ja, ja työolosuhteiden ja ympäristöstandardien ja hyvinvoinnin lisääminen ovat sellaisia tehtäviä, joita meidän pitää ottaa kantaaksemme. Meillä yleisen kauppajärjestelmän puitteissa meillä on järjestelmä, jossa kauppakumppanit, mutta myöskin Euroopan unioni toisaalta, eh, ottavat enemmän vastuuta kantaakseen. Bangladesh on velvoitettu noudattamaan EUn ja ILON sopimuksia ja pitäytymään niissä. Kuitenkin pitää loppujen lopuksi kantaa vastuu niiden, jotka tuotteita käyttävät. Ostopäätöksillään he vaikuttavat kolmannen maan tuotomahdollisuuksiin ja olosuhteisiin. Tämä pitää myöskin katsoa vakavasti ja selvittää. Meidän pitää olla mahdollista, ovatko tässä noudatettu YK ja ILON määräyksiä tuotteiden tuotannossa – sertifiointitinkin voisi antaa tällaisen tiedon kuluttajille. Merkintä, jossa todetaan, että on kyseessä kestävä tuotanto, riittävät palkat ja turvallinen työpaikka olisi sellainen kunnianhimoinen askel eteenpäin. Meidän pitää ottaa vastuumme kantaaksemme. Kiitokset. Edustaja Köstinger, hyväksyttekö sinisen kortin? Blue card, there is a blue card. Täällä on sininen kortti teille. Yes, please. Gracias, <coughs> presidenta. Kiitos, puhemies. Hyvää edustaja Kösninger, haluaisin kysyä teiltä ja muiltakin jotain, mikä ei tule nyt tarpeeksi selvästi esille. Bangladesissa on ollut todella kauhea tapahtuma. Siellä kuoli yli tuhat ihmistä. Tämä on todella hirveää, mutta Euroopan unionissa käy kuitenkin niin, että sitten viikot ja kuukaudet kulvat ja asia unohtuu. Nyt pitäisi ryhtyä sellaisiin toimiin, jotka todellakin tekisivät mahdottomaksi sen, että tällaista tapahtuisi taas Bangladesissa, Kiinassa, Singapurissa tai Koreassa, jossain muualla – Kakkois-Aasiassa, jossa ei ole tarpeeksi toimia turvallisuuden takaamiseksi näille työntekijöille. Eli nyt kaikkein tärkeintä ryhtyä toimiin sellaisten tekstiiliyritysten suhteen, jotka ovat monikansallisia, mutta eurooppalaisia alun perin. Ja meidän pitäisi ottaa käyttöön sanktioita, joilla voidaan välttää siltä, että tällaiset tapahtumat toistuisivat. Oletteko samaa mieltä tällaisten toimien kanssa? Uskoisin, että kysymys liittyy hyvin kiinteästi siihen, mitä täällä jo tunneen on keskusteltu. Totta kai ne toimenpiteet pitää parantaa, ja kuten totesin, onnettomuudet Bangladesissa ja Kambodsassa eivät ole tapahtuneet sen takia, että lainsäädäntöä ei olisi, vaan sen takia, että sitä ei pidetä kiinni näissä maissa. Ja tämän takia meidän pitää painostaa heitä tähän suuntaan. Ja muiden puhujien mainitsemat asiat täällä, ei tässä ole kyllä halpaketjut kyseessä, jotka tuottavat näissä yrityksissä tuotteitaan, vaan myöskin merkkiyrityksiä, ja tässä voidaan joka tapauksessa painostaa heitä, että tämä muuttuisi. Kiitoksia. Edustaja Moreira, minuutti 30, olkaa hyvä. Eh, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Muutama kuukausi Bangladesin tehtaan tulipalotragedian jälkeen on taas uusia kauhistuttavia tapahtumia samassa maassa ja sadat työntekijät menehtyivät rakennuksen romahduttua ja siellä toimi taas tekstiilitehtaita, jotka eivät noudattaneet minkäänlaisia vaatimuksia. Ja sitten haluaisin puhua myös tästä eurooppalaisten yritysten allekirjoittavasta sopimuksesta, jonka pohjalta pitäisi toteuttaa nämä minimitoimet Bangladesissa, mutta sanoista on siirryttävä tekoihin, yritysten on toimittava velvollisuuksensa mukaisesti työturvallisuuden alalla. Nyt ei voi olla mahdollista, että Bangladesh ja muut maat, jotka saavat etuskohtelun, voisivat jatkaa tällaista ihmisarvon polkemista. Ja emme voi hyväksyä sitä, että eurooppalaiset yritykset, jotka käyttävät hyväksi tätä orjatyövoimaa, että tällainen jatkuisi, että jatkossakin me tuomme näitä tekstiilituotteita, joista ihmiset joutuvat maksamaan hengellään näissä yrityksissä. Ähm, Kiitoksia edustaja Deli. Minuutti, olkaa hyvä. Kollegi. Hyvät kollegat, yli 1100 kuollutta. Tätä piti odottaa ennen kuin saatiin mielenkiinto Bangladeshin työntekijöiden työskentelyn olosuhteisiin. Rasaplasa oli eh, tärkeää, jotta mietittäisiin, miten voimme 20 eurolla ostaa eh, muoti Leningin, joka on tiettyä merkkiä. Kuinka pitkään tämä nykyaikainen orjuus jatkuu? Monikansaisten yritysten voitot eivät voi perustua ihmisten kärsimykseen. Mm, nyt yritykset ovat tehneet sopimuksia, joilla pitäisi parantaa työskentelyolosuhteita, mutta tämä ei riitä. Meidän on muutettava Euroopan lainsäädäntöä niin, että tehdään astaan vastuuseen ne yritykset, jotka ovat vastuussa eh, tuotannosta tuolla. Ei saa viedä tuotantoa sinne, missä työskentelyolosuhteet ovat näin huonot. Kaikkien työntekijöiden on voitava saada kunnon palkka, mutta yhteiskunnallinen vastuu yrityksissä on, sen on huomioitava myös näiden yritysten eh, ekologinen vastuu ja sitä ei ole tuotu keskustelussa ete, esille. Euroopassa on tehtävä selväksi, että ei enää saa tulla lisää kuolemia missään maailmassa. Kiitos. Grazie, onorevole Meijer. Kiitoksia, edustaja Meijer. Minuutti. Kiitos, puhemies. Pää omassa sanottiin, että jos saadaan paljon voittoa, niin pääoma innostuu. Jos saadaan 2 prosenttia voittoa, niin sitten saadaan vielä enemmän intoa. Jos saadaan 100 prosenttia voittoa, niin mennään kaikkia ihmisyyksiä vastaan. Ja jos saadaan 300 prosenttia, niin ryhdytään mihinkä tahansa ehm, toimeen. Ja tämän takia tämä Euroopan pääoma on vastuussa siitä, mitä näissä maissa tapahtuu myös veroparantiisista. Ja siksi täällä Euroopan unionissa leo, neoliberaalilla alueella kukaan ei halua tähän puuttua, sillä me elämme siinä näitä ihmisiä hyväksi käyttämällä tässä ei ole sääliä ollenkaan, vaan halutaan kerätä pääomaan keinolla millä hyvänsä. Kiitos. Grazie, Saifi. kaksi minuuttia. puhemies, hyvä komission jäsen. Kollegojen lailla haluaisin aivan ensiksi esittää surunvalittelut Rana plazan uhreille, mutta myös viime päivien onnettomuuksien uhreille kambodassa. Minä sanoin jo tammikuun puheenvuorossani ja toistan, että yritykset olivat monikansaisia tai ei, niin niiden on kannettava oma osuutensa vastuussa 24. huhtikuuta eh, onnettomuuden jälkeen. Jotkut yritykset ovat allekirjoittaneet turvallisuussopimuksen, mutta se ei riitä siksi, että tämä hanke lähti liikkeelle jo viime vuonna, mutta ennen kuin tuotiin sitä kuoli, siitä ei tullut konkretia, eikä se tule koskemaan kuin alle kolmasosaa Bangladeshin yrityksiä ja tämä ei myöskään ratkaise sanktion puutteita, eh, puuttumista. Ja mitä pitäisi siis tehdä? Minusta ne yritykset, jotka kantavat vastuunsa, niiden pitäisi juridisesti vastata näistä tilanteista. Ei ole mahdollista, että yritykset, jotka kertovat olevansa sosiaalisesti vastuullisia eivät kuitenkaan käytännössä tee tätä mahdolliseksi. Tämä ei riitä. Meidän on nyt pakotettava yritykset toimimaan sanojensa mukaisesti. Komission sen on maininnut sen, että voitaisiin keskeyttää tuli etuus käytäntö Minusta tämä ei ole kuitenkaan oikea toimintatapa, sillä nämä preferenssit eivät ole tärkeitä, jos ajatellaan koko sitä määrää, mitä Bangladesta viedään, eikä tämä kovastikaan vaikuta viranomaisiin tuolla. Ja siksi, että me olemme antaneet äskettäin Pakistanille tekstiiliteollisuuden osalta vapautuksia ja tänään äänestämme Borman otosta tuletusjärjestelmään. Eli olisiko nyt koherenttia hyvä komission jäsen eh, lähteä osoittamaan sormella Bangladesia, kun siellä on näin äärettömän vaikea tilanne juuri tällä hetkellä. Kiitoksia, kollega. Pienko minä? Esimerkiksi eh, edustaja Reikner. Kiitoksia, puhemies. Takan onnettomuus on vain yksi monesta on, rikkomuksista on nähty, jossa on rikottu turvallisuusmääräyksiä ja työntekijöiden oikeuksia. Vasta muutama kuukausi sitten tässä talossa puhuttiin vastaavaa tragediasta, joka tapahtui Bangladesissa. Eurooppalainen markkina on Bangladesissa tehtyjen vaatteiden tärkein tuontimarkkina. Monet yritykset hyötyvät siitä, että täällä on aliyrityksiä, jotka toimivat näissä maissa, jotka sitten hyödyntävät ihmisiä kestämättömällä tavalla. Me tarvitsemme tämänkin vastuuta. Eihän voi olla niin, että monikansalliset yritykset lipeävät vastuusta. Me tarvitsemme sosiaalisia velvoitteita, että ihmiset huolehtivat ja yritykset huolehtivat näiden aliyrittäjien olosuhteista ja tekevät myöskin tehtaissa toimia olosuhteen parantamiseksi. Tarvitaan vapaata AY-liikettä, jolla on oikeuksia toimia tai estettä. Ja sitten haluaisin ottaa myöskin ehdotuksen, joka on tehty täällä aikaisemmin tässä talossa, että EU-suurlähetystöt muun muassa Bangladesissa osat valitusten No, esityspaikkana Bangladesissa. Huomaatte näistä tämän talon puheenvuorosta komission jäsen, että saatte selkeän tuen tähän näin. Esittäkää tämä huolenaihe, joka täällä on talon toimesta myöskin suuryrityksille, joita tapaatte. Kiitoksia. Sitten edustaja Ferreira, olkaa hyvä. Signor President, signor Komissario. Kiitoksia puhemies. Hyvä komissaari. Bangladesin tragedia tuo muistiin ongelman, joka monelle on tuttu. Työntekijät joutuvat tekemään työtä epäinhimillisissä oloissa, äärimmäisessä köyhyydessä vain tuottaakseen tuotteita eurooppalaisille yrityksille globaalin kapitalismin kontekstissa. Tästä, tä, tästäkin maasta suuri osa tekstiilituotteista tulee Eurooppaan ja Amerikkaan. Tämänkin tehtaan eli työolot ovat olleet äärimmäisen kurjat, palkat äärimmäisen huonot ja tässä pääkaupungissa jo, on jo yksin y, sat, 100 000 tehdasta tai maassa 100 000 tehdasta. Tämä on järkyttävää. Mitä me voimme tehdä estäksemme tuon kaltaiset tragediat jatkossa? Kiitoksia edustaja Thomas Mann. Kiitoksia puhemies. Nämä järkyttävät seuraukset siitä takan tekstilitehtaan sortumisesta yli 1100 kuollutta on johtanut vihdoinkin tähän keskusteluun ettei enää asiaa unohdeta. Ensimmäisiä toimenpiteitä on aloitettu. Kollegat mainitsivat täällä, että meillä on viime viikolla tehty sopimus 40 kansainvälisen tekstin, tekstiilituottajan ja ay ja kansainvälisten kesken. Yli tuhat tuottajayritystä tässä mukana kokonaisuudessaan. Jos ei kukaan tähän mukaan tunne olevansa velvoitettu, niin pitää ilmoittaa. Yli neljä miljoonaa työntekijää tekstiilialalla Bangladesissa, heidän Pitää päästä ulos näistä huonosti palkatuista töistä, päästä irti turvallisuusvajeista ja työlainsäädännön puitteista. Totta kai eurooppalaisilla yrityksellä on vastuu siitä, että myöskin Kaakkois-Aasiassa odotetaan vähimmäistandardeja. Tulipalojen suoja, paremmat rakennukset, ilmastointi. Myöskin julkisviranomaisten tunnen näitä maita aika hyvin valtuuskunnan jäsenenä. Kyllä myöskin julkisviranomaisten mitä tehdä omat tehtävänsä ja hyväksyä arkennus vasta tarkastuksen jälkeen, tehdä jatkuvia tarkastuksia ja pitää pitää kiinni näistä tuloksista. Ja sitten korruptio myöskin pitää ottaa huomioon. Ilon sopimus pitää panna sananmukaisesti täytäntöön. Hyvä komission jäsen, me voimme tässä antaa todellista painetta tähän suuntaan. Totta kai meillä on korkeampia määräyksiä täällä, että hänellä on hintansa. Tämä pitää jotenkin kaikki olla eh, tietoisena mielessä, kun me teemme ostoksiamme. Meidän kaup- eh, ostotavoistamme riippuu paljon. Kyseessä on myöskin se, että kuinka työmaailmaa voidaan humanisoida ja että saadaan näkyvää solidaarisuutta aikaiseksi. Kiitoksia sitten edustaja Martin David. Kiitoksia puhemies. Haluaisin esittää kiitokseni komissaari De Huhtille selkeästä vastauksesta tähän tragediaan. Tuen täysin vaatimusta käytännössäännöiksi, ja jos yritykset eivät niitä noudata, heitä täytyy osoittaa sormella. Näistä tragedioista täytyy ymmärtää sellainen viesti, että monikansalliset ketjut eivät voi paeta vastuutaan siirtämällä liiketoimintaansa kolmansiin maihin tai väittäessään, että eivät ole vastuussa tuotantoketjusta. Ja vaikka voisivatkin kiertää lakia, niin julkisen, julkista mielipidettä eivät voi väistellä. Meidän täytyy noudattaa työnormeja ja suosituimmuusjärjestelmää menettelyissä täytyy aina ottaa huomioon työnormit ja on erittäin tärkeää, että komissio aloittaa tutkinnon, että, että Bangladeskin noudattaa työnormeja. Tässä ei ole kyse Bangladeshin rankaisemisesta, vaan siitä, että halutaan rohkaista maata pitää huoli työnormeista ja siitä, että työntekijöiden oikeuksien, oikeuksia kunnioitetaan. Haluamme Bangladeshin paremmalle tielle. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Tussas, olkaa hyvä. Η τραγωδία κατάρρευσης του οκταόροφου κτηρίου που στέγαζε βιο... Kiitos. Kahdeksan kerroksisen teollisuusrakennuksen romahdus Rana on johtanut yli tuhannen ihmisen kuolemaan. Tämä on taas yksi kapitalismin aiheuttama rikos. Näitä tapahtuu tuhansittain eri maissa, Yhdysvalloissa ja Japanissa myös, Niitä pidetään töllisinä eh, onnettomuuksina, jos ajatellaan, että ihmiset joutuvat työskentelemään 12-16 tuntiakin työssä silloin, kun on paljon kysyntää, on vaarallista infrastruktuuria työpaikoilla, joita ei valvota ollenkaan, halutaan vain mahdollisimman paljon voittoa. Nämä ovat Eh, syitä näihin traagisiin teollisuusonnettomuuksiin. ILOn tilastojen mukaan työntekijä kuolee kolmen ja puolen minuutin välein onnettomuuteen tai työperäisen sairauteen. Ja Euroopan parlamentti pyytää, että kapitalistit olisivat sosiaalisesti vastuussa yrityksillään, eli niiden pitää itse valvoa itseään, mutta tässä kuitenkin eh, kapitalistit käyttävät hyväksi työväen luokkaa. Tämä on nyt perheiden ja työntekijöiden näkökulmasta loukkaus on ryhdyttävä järjestäytynsin toimiin ja on päästävä eroon tästä eh, mädäntyneestä kapinaista järjestelmästä ja näin ihmiset voi päästä valtaan ja työntekijät voittaa. Kiitoksia, että meitä yli puolella puheenjohtajasta yli. No, pitää jotenkin pyrkiä reiluuteen puhujien kesken. Edustaja Kelly, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Eh, eh, eh, niin, kiitoksia puhemies. Haluan minäkin ilmaista surun valitteluni ähm, niin bangladesilaisille kuin niillekin briteille, jotka joutuivat kokemaan levottomuutta kadulla eilen. Haluan korostaa sitä, että että kyseisen tehtaan työomistajat eivät pitäneet kiinni huolta turvallisuudesta, tiesivät mitä oli tekeillä, mutta eivät toimineet. Tällaista ei voida sietää. Se, mitä Bangladesissa tapahtui, on erittäin pahoiteltavaa. Se luku, joka minua järkytti eniten, oli se, että nämä maat saivat 38 euroa kuussa palkaksi. Tässä aivan selkeästi tuotto on asetettu ihmisten edelle. Ja meidän velvollisuutemme on muuttaa tällainen tilanne. Käytän tässä kollegan ähm, sanoja. Hän sanoi, että meidän tulisi olla eurooppalaisten normien lähettiläitä. Meidän tulisi tehdä työtä Bangladesin viranomaisten kanssa voida, eh, varmistaaksemme sen, että korkea, korkeatasoisia normeja ylläpidetään ja äh, pitää pitää huoli siitä myös, että äh, tällaisten rakennusten omistajat eivät voi pakottaa ketään menemään äh, tekemään työtä tuollaisissa oloissa. Ja täytyy myös pohtia sitä, miten vastaisuudessa tällaiset onnettomuudet voidaan ää, välttää ja mitä tulee monikansallisiin yrityksiin ja ää, vähittäismyyjiin. Meidän täytyy pakottaa ne allekirjoittamaan ää, käytännössä, jos näin ei tapahdu, heidän tuotteitaan ei pidä ostaa. Kiitoksia. Sitten edustaja Paria Ikutset, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Minäkin yhdyn surun valitteluihin tämän onnettomuuden uhrien perheen jäsenille Bangladesissa. On harmillista, että työolosuhteet näille kaikille ihmisille ovat näin huonot ja se, että kansainvälisiä sääntöjä, jotka liittyvät työturvallisuuteen, ei panna täytäntöön. Ne ovat johtaneet tähän onnettomuuteen ja on myös selvää, että tässä ei ole kunnolla rankaistu näitä tehtaiden omistajia, jotka ovat vastuussa tästä tehtaista. Euroopan unionille tuodaan Bangladista paljon teollisuustuotteita ja siksi meidän pitää pyrkiä välttämään siltä, että tämä toistuisi. Meidän pitää ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimiin ja pitää jopa asettaa ehdoksi se, että täytetään nämä ihmisoikeus- ja työoikeusvaatimuksia, jotta voidaan jatkaa tuontia. Ja siksi on hyvä, että jotkut näistä yrityksistä ovat tulleet mukaan tulipalosopimukseen ja että Bangladesin hallitus on valmis muuttamaan työlainsäädäntöä, mutta on kuitenkin tärkeää, että moni yritys toimisi vastuullisesti, vaikka se ei ole vielä mukaan sopimukseen. Euroopan unionin pitää toimia proaktiivisesti, kun puolustetaan ihmisoikeuksia, pitää panna täytäntöön yritysten sosiaalinen vastuu ja sitä varten meidän on edistettävä sitä, että ihmiset kuluttavat eh, vastuuntuntoisesti. Pitää olla sellainen merkintätapa, että ihmiset voivat tietää, missä tehtäessä todellakin toimitaan oikealla tavalla ja komission ehdotukset ovat oikein hyviä. Toivottavasti ne todellakin pannaan täytäntöön kunnolla. Kiitos. Kiitokset sitten kollega Koferati Grazie presidente quello che è capitato al rana plaza. kiitos hyvä puhemies tämä draama oli todella ennakoitavissa minun mielestäni ja se tapahtui eh, suurimmalta osalta rikkaiden maiden ta- takia, jotka tietävät, mitkä ovat olosuhteet ja he tietävät, miten siellä tuotetaan, koska he haluavat vain yksinomaan vähentää kustannuksia, eivätkä piittaa tuon taivallista työntekijöiden oikeuksista ja työolosuhteista. Työoikeus on yksi perusoikeuksista ja sitä pitää noudattaa kaikkialla ja meidän tulee taata oma vastuumme. Se on tärkeä suuri ja meidän täytyy toimia nopeasti ja me voidaan hyväksyä tämän kaltaista tilannetta. Meillähän on instrumentit käytettävissä, me nehän voidaan mainita kauppa kauppasopimuksissa lausekkeissa, jotka sitovat maat ja yritykset näihin maihin ja myös sitoutuvat noudattamaan perustyöolosuhteita työturvallisuudessa työntekijöiden kannalta. Tarvitaan myös rangaistuksia eh, niille eh, tahoille, jotka eivät noudata kansainvälisen työjärjestön säännöksiä. Emme me ole erilaisia muusta maailmasta. Me olemme käyttäjiä, keskeisiä kuluttajia ja meidän, meillä on moraalinen velvollisuus paljon tärkeämpi kuin muilla. Kiitokset ja nyt siirrymme menettelyyn ilman puhujalistaa. Minulla on tässä yhdeksän puheenvuoropyyntöä ja koskapa meillä on tarpeeksi aikaa, niin voin antaa kaikki yhdeksän. Aloitamme edustaja Prendergastista. Thank you, um, commission colleagues. As... Kiitoksia. Bangladesin suurimpana kauppakumppanina EU ei voi vaan jäädä seisomaan tumput suorin ja katsoa sivusta, mitä siellä tehdään. ILO on esittänyt omat näkemyksensä siitä, mitä näihin onnettomuuksiin tulee. Me tiedämme, että tämä romahtanut rakennus vasta hyväksyttiin juuri ennen romahtamistaan ja Bangladesh nauttii etuskohtelusta ja minä tiedän, että on erittäin tärkeää jatkaa tällä tiellä, jotta taloudellinen kehitys voisi jatkua edelleen samalla tavalla, mutta meidän täytyy varmistaa myöskin riittävän hyvät työolosuhteet ja turvallisuus. Kuluttajat eivät tietenkään voi selvittää, missä olosuhteissa tuotteet on tuotettu, mutta meidän täytyy vain ottaa käyttöön sitovat velvoitteet, joista on jo sovittu ja myöskin ilon kolmikanta sopimus koskien yritysten sosiaalisesta toimintavelvollisuudesta. Kiitoksia. Andres. Kiitos. Sitten Andres Paria. Kiitos arvoisa puhemies. bangladeshin tehtaan mm, sortuminen yli tuhat kuollutta ei ole ainutkertainen onnettomuus, mutta se on todella sietämätöntä, jos ajattelemme työolosuhteita, yleensä työjärjestelmää. Me olemme suurimpia tekstiilin tuottajia EU-ssa. Meidän pitää muistaa, mitkä ovat tuonnissa merkittävät. Myös siellä varitsee myös spekulaatiota. Meidän täytyy ajatella työntekijöiden palkkoja. Meidän pitää laatia päätöslauselma. Kyllä komissio voi ajatella sitä, mikä on oikeus ammattiyhdistysliikkeeseen, jäsenyyteen ammattiyhdistysliikkeeseen. Meillä pitää olla vastuullinen käyttäytyminen monikansallisia yhtiöitä vastaan. Me, monet yritykset, meillä on paljon, har, meillä on paljon yrityksiä, jotka ostavat tekstiilejä Bangladesista. Ja täällä on sanottu, että se on ehkä pieni määrällisesti, mutta se on suuri määrä, mitä tänne tuodaan, eikä noudateta ilon säännöstöjä eikä työoikeutta. Meidän pitää tehdä työtä. Se ei riitä. Meidän täytyy noudattaa velvollisuutemme. On tapahtunut paljon onnettomuuksia, eikä niitä enää voi hyväksyä. Miranda. Kiitokset sitten edustaja Miranda. Obrigada, presidente. Esta terrible tragedia e o exemplo da negligencia. Puhemies, tämä tragedia osoittaa Tämä osoittaa, miten rankaisemattomuus johtaa myös tavallaan köyhyyteen. Useat menettivät henkensä. Bangladesh on toiseksi suurin tekstiilin viejä koko maailmassa ja Euroopan unioni, joka on Bangladeshin kauppakumppani. Euroopan unionin täytyy osoittaa nyt omaa tuntoa. Tällä maalla on erittäin suuret vientiluvut sen vuoksi, että palkat ovat niin heikot ja työolosuhteet. Me kannamme tästä osan vastuuta. Me kuluttajat

koen sen naisasiakysymyksenä koska jos seuraa julkisuutta niin jos vastaava kaivosonnettomuus tapahtuu jossain se saavuttaa huomattavasti enemmän julkisuutta kuin se että yli tuhat sata naista on tässä kärsinyt. sen takia äitejä kuollut ja sen takia tämä pitää nähdä myös naisten omana asiana kuluttajina koska kuluttajilla on myös vastuu ja toivoisin että vielä tietäisimme enemmän niistä yrityksistä jotka toimivat näissä hikipajoissa. arvoisa puhemies komission jäsen hyvät naiset ja herrat ensin haluaisin ilmaista pettymykseni siitä että komission jäsen de gucht ei ole enää paikalla koska aikoinaan se, mitä tapahtui, hän sanoi yhdessä Ashtonin kanssa, että meidän täytyisi käyttää yleistä etuisuusjärjestelmää siihen, että me voisimme valvoa myös alihankkijoita. Minusta hänen olisi pitänyt istua paikalla kuuntelemassa tätä keskustelua loppuun asti ja sitten reagoida meidän vaatimuksiimme. Olen samaa mieltä siitä, että Bangladesissa olevien eurooppalaisten lähetystöjen pitäisi huolehtia näistä tai seurata näitä valituksia, mitä esimerkiksi eurooppalaisista firmoista on tehty. Mutta tarvitaanko satojen tuhansien ihmisten kuolemaa ja kärsimystä ennen kuin me puutumme asioihin? Me kaikki haluamme kauniita, moderneja vaatteita, mutta meidän täytyy kuitenkin äh, katsoa, mistä ne tulevat ja varsinkin ne yritykset, jotka eivät ole allekirjoittaneet näitä sopimuksia. Meidän täytyy sanoa, että näiden yritysten, näille yrityksille, että ne huolehtivat olosuhteiden parantamisesta, paloturvallisuudesta, AY-liikkeestä ja niin edelleen. Ja nämä kampanjat, joita esimerkiksi eri kansalaisjärjestöt ovat tehneet, heitä haluaisin kiittää niin, että voitaisiin huomioida näiden miesten ja naisten työn arvo. Sitten herra Murphy. Thank you, President. Herra puhemies, sanotaan, että missä työvoima on halpaa, niin siellä ihmisiinkin suhtaudutaan halveksuvasti ja tämä pitää paikkaansa erityisesti Bangladesissa. Viime aikaisimmat tapahtumat ovat johtaneet tuhannen sadan ihmisen kuolemaan ja tämä osoittaa, miten mätä tämä globaali kapitalistinen järjestelmä on. Primark, Walmartin ja Metron kaltaiset monikansalliset yritykset hyötyvät tästä alaipalkatusta työvoimasta, jotka joutuvat maksamaan ehkä vain 3-5 prosenttia tästä varsinaisesta myyntihinnasta. Joten me tiedämme, että erinäisiä oikeuksia loukataan tässä maassa. Monikansalliset yritykset ovat nyt tässä mukamas esittäneet surun valittelunsa, mutta toimivat kuitenkin teho, teko pyhästi määräyksiä kiertäen. Meidän täytyy todellakin velvoittaa heidät paneutumaan tähän ongelmaan. Jos me haluamme puuttua tähän tilanteeseen, niin meidän täytyy todellakin varmistaa, että ahneet eivät saa tuottaa tuotteita tässä maassa. Ja näin voimme vain varmistaa, että sovelletaan demokraattista valvontaa. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Möltser. Kiitos puhemies. Viimeisimpien katastrofien jälkeen nyt Bangladesissa pitäisi toteuttaa monenlaisia uudistuksia, turvallisuusmääräykset, vähimmäispalkka, AY-edustuksus, kaiken tämän pitäisi parantua. Meidän täytyy nyt seurata sitten, toteutetaanko tämä riittämättömät turvallisuusmäärällisyydet ja heikot työolosuhteet eivät rajoitu ainoastaan Bangladeshiin ja sen me tiedämme, eikä ainoastaan rajoitu äh, vaateteollisuuteen. Ajatelkaapa Kambodžassa myös äh, sortunutta teollisu- äh, teollisuusrakennusta. Ja Bangladeshissa minun Bangladeshin lupaukset voisivat nyt olla tällainen käännekohta ja jos eh, viranomaiset ja valvontaviranomaiset eh, toimivat ja jos eh, sekä Euroopan että USAn vaateketjut olisivat mukana tässä. Ei ole reilua, että monikansalliset yritykset asettavat nämä köyhän, köyhät maat paineen alaiseksi ja maksivoivat voittonsa. Kiitokset Iregojen Peres. Kiitos, arvoisa puhemies. Kunnioitan äh, Bangladeshin uhria. Minua huolestuttaa vähän tämä katse, jota, jota, millä tavalla me katsomme Euroopassa. Me rajamme itsemme, emmekä ajattele tässä muita. Minne, minne asti me voimme mennä, kun meillä on kyse väärinkäytöksestä ja kurjuudesta ja orjuudesta? Ja tämähän on YK on jo sanonut, että näin on tilanne, jos työntekijät saavat alle 20 euron palkkaa. Työolot ovat turvattomat eikä, ja ne ovat täysin epäinhimilliset. Me olemme ehkä yrittäneet jo punaisen linjan, kun puhutaan kolmansien maiden perusoikeuksista emme me halua muille sitä, mitä me haluamme itsellemmekään. Meidän pitää ajatella kansainvälisiä suhteita ja niiden luonteita ja suojella työntekijöitä, jotka valmistavat vaateita. Meidän pitää todella vaatia ja täyttää vastuumme yhteiskunnallisesti ja korporatiivisesti. Ei hyvät käytänteet riitä. Meidän täytyy toteuttaa sopimukset, ilon sopimukset, OECDn ja YKn allekirjoittamat sitovat sopimukset ja myös sitovat normit. Ja meidän pitää lopettaa poliittinen kyynisyys ja taata turvallisuus ja ihmisarvo ja keskeiset oikeudet. Ei sen vähempää kuin meidän pitää toteuttaa perusoikeudet. Kiitos. Perussopimukset myös. Ja edustaja Jättemäki. Puhemies, yli tuhannen ihmisen kuolema Bangladesissa on tragedia

toimivat näissä kehitysmaissa tai näiden alihankkijat toimivat. minun mielestäni eu n pitää kyllä nyt tehdä jotakin niin että ei ainoastaan huolehdita siitä että tuoteturvallisuus on taattu vaan taataan myös työntekijöiden olosuhteet silloin kun on kysymys eurooppalaisista yrityksistä tai eurooppalaisten yritysten alihankkijoista. on aika toimia. Kiitos. Päätämme Perillo Rodriguezin puheenvuoroon. Muchas gracias. Kiitos paljon arvoisa puhemies. Mitä Bangladesissa tapahtui ei ole onnettomuus. Se on seurausta vuosien mahdollisuudesta, joka pääoma on ja tuotantosektorit ovat mahdollistaneet. Ja yhteiskunnallinen oikeus, ihmisoikeudet ja työntekijöiden oikeudet e-, ovat olleet pelkkää ilmaa Tästä meidän ei tässä tarvita vain ratkaisuja. Meidän pitää lähteä yritysetiikkaan, joka perustuu vapaaehtoisuuteen ja vaativuuteen. EUn pitää saada hyvät, vahvat mekanismit, jotta voimme todella asettaa vaatimukset yrityksille ja korporatiivisille yhdis- ryhmittymille. Kuka täyttää, kuka ei täytä velvollisuuksia. Ne pitää tehdä julkiseksi. Kuka harjoittaa vielä julkisesti orjuutta ja kuka harjoittaa esimerkillistä yrityskäyttöä käyttäytymistä joka myös on hyvä kuluttajalle. Emme me löydä ratkaisuja päätöslauselman myötä. Meidän täytyy ryhtyä toimintaan, jos me haluamme, että EU on todella ihmisarvoinen, arvokas yhteisö. Meidän täytyy käyttäytyä myös ihmisarvon mukaisesti. Meidän pitää tehdä hyviä kompromisseja, että voisimme välttää tulevaisuudessa tämänkaltaiset tragediat. Kiitos, hyvä kollega. Pyytäisin teitä tulevaisuudessa puhumaan hieman hitaammin. Voisitte puhua hieman hitaammin, koska tämä kyllä hieman vaikeuttaa tulkkausta. Ja sitten lopuksi sokerina pohjalla komission jäsen Oettinger. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete. Herra puhemies, arvoisat edustajat. Kun arvioidaan näitä traagisia tapahtumia, niin olemme kaikki asiasta samaa mieltä. Kollegani Carl de Gyst, joka keskustelun alussa esitti oman analyysinsä tilanteesta ja kertoi, minkälaisiin toimenpiteisiin komissio tulee ryhtymään niin valitettavasti hän joutui heti sen jälkeen palaamaan takaisin Brysseliin ja hän pyysi minua edustamaan häntä täällä. Hänen kabinettinsa on täällä ja minä tulen kertomaan hänelle tämän kokouksen keskustelun Annista. Mutta mitä tulee teidän ehdotuksiinne ja analyyseihinne tulee, niin me olemme kanssanne täysin samaa mieltä. Kuultuani De Gystin kommentit ja verrattuna teihin kommentteihin, niin ei tässä ole mitään ristiriitaa havaittavissa. Eli mitä on tehtävissä, mitä komissio ja komission jäsen De Gyst aikovat tehdä, niin kyllä nämä ovat ihan yhdenmukaiset ajatukset. Me olemme yhteydessä Bangladesin viranomaisiin ja ministereihin ja minä olen vakuuttunut siitä, että yhteistyö paikallisten viranomaisten kanssa on tässä vaiheessa kaiken A ja O. Sitten täytyy olla yhteydessä teollisuuden edustajiin ja suuriin kauppaketjuihin heillä on omat velvollisuutensa yhtä lailla kuin alihankkijoillakin. Sitten meidän täytyy olla yhteydessä työntekijää edustajiin. Ja toden totta, kyse on siitä, että kaikkialla maailmassa vaaditaan työntekijöille vähimmäistyöturvallisuustasoja, paloturvallisuusmääräyksiä on noudatettava, sosiaalisia standardeja on noudatettava kaikkialla maailmassa. Me tulemme jatkamaan ilon kanssa tätä jo aloitettua yhteistyötä ja voitte laskea sen varaan, että komissio tekee kaikkensa, jotta ihmisarvoista ö, työskentelymahdollisuutta yritetään taata kaikkialla maailmassa. Tämä on meille erittäin tärkeää. Me olemme yhtä lailla huolissamme kuin tekin tästä tämänhetkisestä tilanteesta ja komissaari de Gucht on valmis jatkamaan teidän kansanne keskustelua jatkotoimenpiteistä. Ja sitten olemme varmiita tarkastelemaan, miten näitä rakennuksia ja turvallisuusasioita on parannettu näissä kyseisissä maissa. Oikein paljon kiitoksia teidän panoksistanne. Niin kiitoksia. Kiitän teitä komission jäsen Oettinger näistä viimeisistä sanoista. Kuusi päätöslauselmaesitystä on esitetty keskustelun päätteeksi. Tämä keskustelu on päättynyt ja äänestys on huomenna kello 12. Minulla on täällä työjärjestyspuheenvuoro. Oui, merci, monsieur le président. Je voulais demander au euh, commissaire Oettinger Euh, Sillä bien entendu mon intervention. Hyvä komission jäsen, ymmärsittekö hyvin puheenvuoroni? Ymmärsittekö hyvin minun puheenvuoroni? Hyvä kollega, keskustelu on päättynyt ja äänestys on jo ilmoitettu. Minä olen päättänyt tämän keskustelun. Tästä ei enää puhuta. Ja äänestys on kello 12.